Good morning. Oikein hyvää huomenta, kollegat. Jatkamme työtämme. Ja ennen kuin siirrymme esityslistaan kohtaan 43, Marias ja Jarek ovat pyytäneet puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä näen nyt toista kertaa, että sihteeristö ei ole kirjannut minun tarkistuksiani. Eli tarkistus kolme. Tässä täytyisi olla minun nimeni. Minä en tiedä, mitä on tapahtunut. Ehkä tämä ongelma voitaisiin ratkaista. No toki, olen uusi, tiedän sen, mutta kuitenkin minun nimeni pitäisi olla tässä. Kiitoksia, me hoidamme tämän. Tämä kyllä muuta mitään siinä, että sihteeristö on pitkään ollut lukutaitoinen. Jarek. Kiitos puheenjohtaja. En halua keskustelua viivästyttää. Halusin vain esittää pienen huomautuksen tarkistuksen 247. Se liittyy vastuuvapauteen komissiolle. Olen aika yllättynyt, kun havaitsen, että tämä tarkistus on tässä tekstissä mukana – siinä määrin, että koska kyse on epäsäännönmukaisuuksien tuomitsemisesta. Ja näyttää siltä, että tässä ikään kuin häivytetään ongelma muiden skandaalien mm, peittoon, niin kuin esimerkiksi Volkswagen-skandaali, ja siitä sitten vain puhutaan. Olafhan tekee tutkimuksia edustaja Löpenistä. En ymmärrä, mitä Le Penin nimi tässä oikein tekee. Sehän on hieman niin kuin aiheen usko, ulkopuolelta. Kyse ei ole parlamentin vastuuvapaudesta, vaan Euroopan komission vastuuvapaudesta. Kun keskustellaan vastuuvapaudesta, niin meillä oli tässä tarkistus, jossa Le Pen mainittiin, se vedettiin pois ja haluan kiittää niitä, jotka vetivät pois tämän tarkistuksen. Katson, että on huonoa oikeudenkäyttöä esittää nimellisiä hyökkäyksiä parlamentin jäseniä vastaan. Esimerkiksi tässä tarkistuksessa 11 tietyt jäsenet asetettiin huonoon valoon. Missään vaiheessa parlamentin tai komission vastuunvapauskäsittelyn yhteydessä ei tällä tavalla nimellisesti mainittu kollegoita. Jos sormia osoitellaan tällä tavalla, niin että sitten varsinainen ongelma hukutetaan näiden muiden kysymysten sekaan, niin on aivan ilmiselvää, että sitten täysistunnossa hukumme tarkistuksiin, joissa viitataan yhteen tai toiseen tapaukseen. Edustaja Löpen ei ole ainoa, johon Olafin tutkimukset kohdistuvat. En ymmärrä miksi hän olisi ainoa, joka mainittaisiin tällaisessa tarkistuksessa, joka liittyy, aivan niin kuin sanoin, komission vastuuvapauteen. Kiitos ymmärrämme kyllä, mitä sanotte. Kyse on teknisestä korjauksista, eh, mitä täysistunnossa sitten tapahtuu. Me korvaamme nimen eh, jollain muulla sanamuodolla niin, että voitte olla varma, että nimi poistuu tästä. Kiitos siitä, että otatte huomioon tämän kantani. Pitää. Ja Marias vielä, olkaa hyvä. Madam, Madam Chair, I see the same applies to... Puheenjohtaja, nimeni ei ole monissa muissakaan tarkistuksissa. Olen ottanut tässä yhteyttä jo sihteeristöön. Täällä on monta tarkistusta, jossa nimeni puuttuu. Ei, me, me, jäi, me jäi. Voitteko toimittaa meille luettelon niistä tarkistuksista, jotka olette allekirjoittanut? Eh, kyllä, kyllä. Sitten äänestyksen jälkeen otan yhteyttä sihteeristöön. Thank you very much. Hyvä, kiitos paljon todella siis esityslistan kohta 43 komission vastuuvapaus. Edustaja Zeller on esittelijämme. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Yeah. Please. Mm-hmm. Kiitos rouva puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa koska vastuuvapausmietintö 2015 komissiolla on yhteisyritys. Haluaisin tässä kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet työtä. Tämä alkoi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksella herra Lazaro Lazaroksen haluaisin mainita tässä yhteydessä ja haluaisin myös kiittää hyvästä yhteistyöstä. Tämä hyvä yhteistyö jatkui myös komission kanssa. Georgievan ja herra Oettingerin kanssa ja heidän kabinettien kanssa teimme myös hyvää yhteistyötä. Herra Graafe haluaisin myös kiittää tässä yhteydessä rakentavasta yhteistyöstä. Sitten sitten myös sihteeristö, jäsen Ehlers, Götz, minun ryhmästäni ja myös Lukas Raihelia haluaisin kiittää. He ovat kaikki työstäneet tätä mietintöä ja haluaisin kiittää niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja sitä kautta parantaneet mietintöä ja sitten myös varjoesittelijöitä, joiden kanssa kävimme rakentavaa keskustelua. Toivottavasti en unohtanut ketään. Monet ovat olleet mukana tässä työssä, mutta nämä ihmiset ovat olleet keskeisessä asemassa ja vielä kerran sydämelliset kiitokset yhteistyöstä. Kiitokset. Äh, erittäin hieno ele teiltä ja me kiitämme luonnollisesti esittelijää, joka nyt on päätaakan kantanut. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, Meillä on 341 tarkistusta, joista nyt toimitamme äänestyksen ja muistuttaisin, että komission vastuuvapaudessa myös erillisvirastot katetaan, eli tämän kohdan jälkeen siirrymme sitten suoraan kohtaan tai sivulle kuusi. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimenhuutoäänestys päätöksestä myöntää vastuuvapaus. Äänestys on alkanut. EPPllä on yksi ääni liikaa siellä käytössä. Pyytäisin teitä poistamaan yhden äänestyskortin. Kiitos. There are two cards there, but two people who do not... Nyt meillä on vielä kaksi henkilöä, joiden kortit ovat koneessa, mutta jotka eivät ole äänestäneet. No niin, äänestys on päättynyt. 21.3 äänin vastuuvapaus on hyväksytty. Kiitoksia. Ja näin siirrymme sitten tarkistukseen 37. Eli nyt kyse on päätöslauselma tekstistä. Edustaja Kaadenpa, olkaa hyvä. Ja amendment 37 with an niin siis 37 siinä on suullinen tarkistus. Kukaan ei näytä sitä vastustavan, joten voimme äänestää 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa 37 koneäänestyksellä suullisine tarkistuksineen. Äänestys on päättynyt. No hyväksytty. 38 ja 39 sisältyivätkin tähän. 40 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 suullisella tarkistuksella. Kukaan ei vastata puolesta vastaan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 50 ei äänestystä, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 ei äänestetä, 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 58 suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 65 puolesta vastaan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 Suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72. Raukeaa. 73. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jatkamme. Tarkistusta 81. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kyllä ne ovat yhteensopivia, niistä on äänestettävä kuitenkin. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatkamme tarkistuksesta 91 puolesta. Olen pahoillani siis 92 seuraavaksi. 92, siihen on suullinen tarkistus, ei vastalauseita. Voimme äänestää puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 95 vedetty pois. No, 94 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vain toinen osa siis hyväksyttiin. 93 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaanpa tuo varmuuden vuoksi koneellisesti. 97. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puol- raukeaa. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 ei äänestystä. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 104. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 105 ei äänestystä. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 ei äänestystä. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 ja äänestystä 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 125 katettiin. Tuliko tästä äänestää? Ei. 126 puolesta vastaan tyhjää, 127. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 127. 128. Suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta. Ei äänestystä. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 133 äänestystä, 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 138 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 130, 140 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 143 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 144 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 145 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 146 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 147 puolesta, vastaan. A, se raukisikin pitää paikkaansa 148 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 149 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 150 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 156 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 157 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. 157. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta vastaan tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 184 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 185 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 186 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 189 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 190 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 191 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 192 raukeaa 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä koneellisesti 194. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 ja äänestystä 197 suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puol- raukea. 199 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hylätty. 200 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 201 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 202 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 204 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 207 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 208 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 209 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 210 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 211 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 213 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 214 raukea 215 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 216 ja 17 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 219 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 218 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan 218 vielä 218. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 ja 223 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin. Tarkistetaan koneellisesti 22322. 2. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 224 puolesta vastaan. Tarkistetaan 224kin varmuuden vuoksi. Kaikki sitä varmasti kannattivatkin. Kiitos, äänestys on päättynyt. En ole selvällä mistä enemmistöllä hyväksytty. Pahoittelen. 225 raukeaa. 228 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 raukeaa. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 suullisella tarkistuksella ei vastalauseita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 244 puheenjohtajakorjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksyttiin tarkistaa varmuuden vuoksi 247. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 251 puolesta vastaan tyhjää puolesta vielä vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi 251. 251 Äänestys on päättynyt, hylätty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 ja 50, 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää. Vastaan vielä tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 265 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 267 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 270 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 671 puolesta vastaan, tyhjää. No, tarkistetaanpa tämä 271. Luulen, että hyväksyttiin, mutta olen varma. From time to time we have interesting majority. Joskus täällä on aika mielenkiintoisia enemmistöjä. Äänestys on päättynyt, se on hyväksytty. Niin, anteeksi, anteeksi se hylättiin. Pahoittelen, hylättiin. 273 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I have to, to announce you that then... Minun täytyy sanoa, että Hollannin äh, tulkkaus päättyy sairastapauksen vuoksi, kopioiduttiin sulkemaan. Eli Hollannin koppi. Yeah. Sorry. <laughs> genau. Genau. Genau. Genau, wo waren wir jetzt? 278. Nee, nee, das stimmt. Mihinkäs me jäimmekään? 278. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 282 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, hylätty. 283 suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. No, also, wieso fahren die alle? Wieso ja, aber da steht nur compatible. Das bringt mich nicht durcheinander hier. Wo waren wir jetzt? <laughs> No niin, tässähän menee ihan sekaisin. Missä me nyt olimme? 287. No niin, lisäaika. Olen pahoillani. Jatketaan. 285 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 288 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 289. Tarkistetaan 288. 288. Äänestys päättyy. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 289. Äänestys päättyy. Hylätty. 290 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 293 siitä äänestetä. 294 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jatkamme 307 tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttiin, mutta tarkistetaan. 308 tarkistus. 308 308. Kiitos. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Joku on täällä nyt laittanut äänestyskortin, mutta ei äänestä. Täällä on yksi äänestyskortti lisää, mutta... No sitten 312 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 319 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 320 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty 323 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 324 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 325 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 330 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Tarkistetaan 330. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 332 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus. Me äänestämme suullisesta tarkistuksesta esittelijän tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 342 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 343 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty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 hylätty. Sitten lausunnot seuraavaksi. AFET yhdestä neljään on hoidettu, sitten AFET 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty AFET 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. AFET 7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. AFET 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. AFET 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. AFET 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, AFET 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten DV-valiokunta DV1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, DV2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. De- Voinko äänestää yhdessä ryhmässä 3-6 tarkistukset, ai ei, no DV3 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, DV4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, DV5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, DV6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, DV7 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Eh, DV8 kolmassa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eh, Emplovaliokunta niin ensimmäiset viisi hoidetaan päätöslauselman kautta, niistä ei äänestetä. Niin sihteeristö pyytää äänestämään, eli Empl 1-5 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten Empl 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 8 1-10 yhtenä ryhmänä. Kyllä, puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Empel 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Envi-valiokunta, Envi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi kolme puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi neljä puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Envi viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Envi seitsemän puolesta, vastaan tyhjää, hylätty Envi 8 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Envi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Voimme äänestää yhtenä ryhmänä 10-16. Kyllä, eikö? Eikö yhtenä ryhmänä? Niin, no, tässä nyt hieman painostetaan. Eli Envi 10-16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten Tran 1 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tran 3 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tran 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. Tran 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tran 8 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme karastaa yhden, yhtenä ryhmänä 11-18. Kyllä ei vastusteta. Eli TRAN 11-17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. TRAN 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regin valiokunta. Ensimmäiset kolme on hoidettu päätöslautelman kautta. 1-3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Regi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Regi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty regi 8 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty regi 9 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty regi 10 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty regi 11 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten agrivaliokunta. Agri 1 ja 3 yhtenä ryhmänä. Ai ei, no Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Agri kolme puolesta vastaan tarkistetaan Agri 3. Agri 3. In the check. Ja check is over. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Agri 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Agri 6-10 yhtenä ryhmänä käykö? Ei. Aha. No niin, Agri 6 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Agri 7 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Agri 8 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Agri 9 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Agri 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty Agri 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 12-15 yhtenä ryhmänä. Sopiiko? Ei. Agri 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty kai, mutta tarkistetaan Agri 14. Niin jotkut olivat puolesta ja jotkut vastaan. Agri 14 Rejected, sorry. Agri 15 in favor. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Agri 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Agri 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Agri 21 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Agri 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 23 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten kalastusvaliokunta yksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme PES 3-7 yhtenä ryhmänä. Eli PES 3-7 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten PES 8-17. Ei. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Entäs PES 10-16? Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan ja hylätty. Sitten kulttuurivaliokunta kult yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kult kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimmeko tehdä kult 8-14 yhtenä ryhmänä? Ai ei, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten live-valiokunta. Live 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Live 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten naisten oikeuksien valiokunta FEM 1 puolesta vastaan Yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Voimmeko FEM 3 ja 5, 3 ja 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 5-9 yhtenä ryhmänä, kyllä. FEM 5-9 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten koko päätöslausuma esitys nimen huuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Yeah, it's, yeah, 21 to 4. Congratulations to 21, 4 onnittelut esittelijä. Tämä oli valtava työ. Item, item 42. Item 42, the special report. Kohta 42. Erityiskertomukset tilintarkastustuomioistuimesta. Ne ovat nyt esityslistalla äänestettävänä. Onko lista valmiina? Tarkistus 2-10 yhdessä, sopiiko? Kyse on erityiskertomuksesta tilintarkastustuomioistuimelta. Kohta 44. 2-10. Sopiiko ne yhdessä? Selvä. 2-10. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vi- voimmeko ottaa 50-60 yhdessä? 50-60 yhdessä puolesta vastaan tyhjää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

vastaan tyhjää hyväksytty, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 94 puolesta 94 tarkistettaisiinko se? 94. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan ty 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 95. Äänestys päättyy, hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää, hy, hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistetaan. 97. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää tyhjää, hyväksytty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 105. Hylätty yhdellä äänellä. 106 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin pitää tarkistaa. Ehkä sama enemmistö. 106. Äänestys päättyy sama enemmistö. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 112 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 114 puolesta, vastaan tyhjää hylätty 115 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 116 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 117 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 118 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onneksi olkoon esittelijälle. Paljon työtä. ja We vote. ja ja nyt esityslistan kohta 41. Kehitysrahasto. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Haluatteko käyttää puheenvuoron, herra Omerje? Madame la Présidente, merci. Je... Kiitos puheenjohtaja. En puhu pitkään. Haluan vain kiittää varjoesittelijöitä jotka ovat vuodesta 2016 osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen. Haluan kiittää myös tilintarkastustuomioistuinta ja Mähkiä aivan erityisesti, myös investointipankkia, Latsarolia ja sitten eh, Mimitsaa kehityskomissaarina, DEFCO-pääosaston johtajaa ja henkilöstöjohtajaa siellä – Kiitän myös kehitysvaliokunnan varjoesittelijää, edustaja Rubikia, kollegaa, joka vastaa tästä vastuuvapausmietinnöstä komission osalta. Zeller ja sitten KONT-valiokunnan sihteeristö Olivier Sotier aivan erityisesti ja koko tiimi ja poliittiset neuvonantajat. Kiitos kaikille. Kiitos, että olette mukava kaikille. EDF Mm, no niin, siirrytään äänestämään. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten nimenhuolto äänestyksenä vastuuvapauden myöntämisestä äänestys alkaa. Still colleagues missing in my voting machine. Täällä nyt yksi ääni puut tapahtuu. Äänestys päättyy. 21.3. Onnittelut. Closure of the... Sitten tilin päätöksistä. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten sitten tilinpäätöksestä äänestys äänestyksenä. Still one colleague missing. Yksi kollega täältä vielä puuttuu. Okay, okay, okay, yeah, the vote is closed. Äänestys päättyy. 23. Kiitos. Sitten päätöslauselma tarkistus 6 on tekninen korjaus. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Check your rules. No tarkistetaan vielä tuo tarkistus 7 koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä yhdeksänkin vielä koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 Kompromissi neljä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 44. Luulen, että hyväksyttiin kuitenkin. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Mm, hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Tarkistetaan tämäkin varmuuden vuoksi. Täytyy myöntää, että kun täällä on 26 ääntä, minä en, en kyllä näe näitä käsiänne oikein. Äänestys on päättynyt ja hylättyhän se oli. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Mm. Tarkistetaan 64. Eiköhän se hyväksytty, mutta, mutta. Äänestys on päättynyt. Kyllä, hyväksyttiin. Mikäs tämä nyt olikaan? 65 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Ja tarkistetaanpa 67kin. 67. Eiköhän se hylätty, mutta olen hieman epävarma. 67. Kiitoksia. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toki toki. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 79 puolesta 78. Koneen tarkistus tehdään niin. 78. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9. 82, check. Hyvä, tehdään niin. 82 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 85 puolesta vastaan. No, 85 vielä koneäänestyksellä. Kyllä se hylättiin. Voi voi sentään. Miksi tämä on niin hirveän hidasta? 85. No niin, äänestys on päättynyt. Hylätty. 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 Luulen, että hyväksyttiin, mutta 99 tarkistetaan vielä koneellisesti. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme DV1. 104. Halusitte vielä äh, tarkistaa 104 tarkistuksen. Tehdään niin. Sata neljä. Hyväksytty. DV 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty DV 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, DV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja, ja äänestys äh, lainsäädäntö päätös, tai päätöslauselmasta. Äänestys on päättynyt. Onnittelut esittelijä, teette erinomaista työtä. Hienoa. Kiitoksia. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtiin 53-59 yhteisyritykset. The rapporteur, I can't see the rapporteur. Esit esittelijä, onko hän paikalla? No siellähän esittelijämme istuu, haluatteko puheenvuoron? <laughs> No te olette ne kaksi, joita minä olen tässä kaipaillut, joita en, en koskaan nähnyt, te istutte niin takana siellä. No niin, eli biopohjaiset teollisuudet, tarkistus kaksi puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. Vastuvapauden myöntäminen, nimenhuuta äänestys on alkanut. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 16.6 äänin hyväksytty ja sitten tämä kattaa myös tilinpäätöksen ja nyt päätöslauselma tarkistettu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys on alkanut. No niin, onnittelut esittelijälle. Sitten Clean Sky, yhteisyritys, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt päätös vastuuvapauden myöntämisestä äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja näin äh, tilinpäätös äh, on hyväksytty. Päätöslausuma tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestämme päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 23 äänin hyväksytty onnittelut esittelijä. Sitten Excel. Seuraava yhteisyritys tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja näin tilinpäätös on hyväksytty. Ja seuraavaksi päätöslauselma tarkastus 3 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä tarkistus kolme. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Ja tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 suullisena tarkistuksinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 on vedetty pois. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 vedetty pois. Ja näin äänestämme päätöslauselmasta. Nimenhuutoäänestys on alkanut. ja päättynyt 23 äänin hyväksytty onnittelut jälleen esittelijälle. Seuraavaksi FCH yhteisyritys tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös äh, vastuuvapauden myöntämisestä nimenhuutoäänestys on alkanut. Ja se on päättynyt. 19.4 ääni hyväksytty hyväksyttyy. Tilinpäätös on näin hyväksytty ja nyt päätöslausuma tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 on vedetty pois, 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tarkistus 10. Äänestys on päättynyt, hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty viisi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty päätöslauselma, äänestys, nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt ja on hyväksytty kolme äänin. Onnittelijat esi- onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi IMI, innovatiiviset lääkkeet, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24 äänin hyväksytty tilin, päätös näin hyväksytty, päätöslauselma, tarkistus 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, päätöslauselma nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. 21 kolme äänin hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sitten ITER, eli kansainvälinen fuusioenergia. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Ja tämäpä tarkistetaan vielä koneellisesti. Tarkistus yksi siis. Luulen, että hylättiin. Kiitos. Äänestys on päättynyt. Hylättiinhän se. Sitten päätös vastuupuolen myöntämisestä, niin äänestys on alkanut. Ja päättynyt. 17.7 ääni hyväksytty. Sitten päätöslauselma, koska tilin päätös on näin hyväksytty. Ja päätöslauselmaa, tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää ylätty Ja näin äänestämme päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Päättynyt. 19.5 äänin hyväksytty onnittelut esittelijälle. Sitten Cesar, yhteisyritys. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää ylätty Äänestämme päätöksestä vastavapauden myöntämisestä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tämä sisältää myös tilinpäätöksen hyväksymisen. Sitten tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarstus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarstus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 13 puolesta vastaan tyhjää vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 1 on vedetty pois. Tran 1 viiva 14 on katettu alkuperäisessä tekstissä, joten nyt vielä päätöslauselma nimenhuutoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Äänestys päättyy 22.3 äänin hyväksytty ja jos olen oikeassa, niin nyt tämän vuoden vastuu vapausmietinnöt on käsitelty. Kiitokset. Ja näin päättyy kokouksen julkinen osa. Sopiiko teille, että koordinaattorien kokous järjestetään nyt välittömästi, jotta voimme säästää aikaa? Eli julkinen kokous päättyy ja nyt ehdottaisin, että jatkamme koordinaattorien kokouksella lyhyt koordinaattorien kokous tähän väliin.